arvoisa komission jäsen. Aloitamme istunnon uudestaan. Eilisen päivän pöytäkirjan hyväksytekstit ovat saatavilla. En tiedä, haluaa kukaan kommentoida niitä, joten niitä katsotaan. Ne katsotaan hyväksytyiksi, siis eilisen istunnon pöytäkirja.